Hello colleagues, I suggest that we start with our meeting. Hyvää päivää kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksen, jos voisin pyytää kaikkia istuutumaan. Esitystä luonnos. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen, jos kukaan ei vastusta tätä esitystä, niin se on sitten hyväksytty. Toinen kohta Puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä ei tänään ole. Kohta kolme on pöytäkirjojen hyväksyminen 23. syyskuuta 2010 29. syyskuuta 2010 kokouksista. Onko niihin huomautuksia? Jos ei, niitäkin pidetään hyväksyttyinä. Kohta neljä on keskustelu herra Jande Vittin kanssa. joka on Alankomaiden parlamentin toisen kamarin rahoitusjärjestelmän tutkimusvaliokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa, ilo esitellä herra Jan de Witt, joka on opiskellut lakia ja toiminut lakimiehenä Hollannissa ennen poliittisen uran aloittamista Herlin eh, kunnanvaltuustossa sitten sitten 95 meni parlamenttiin, on ollut molemmissa kamareissa. 2009 jälkeen hän on sitten ollut tutkimusvaliokunnan puheenjohtaja, joka valiokunta on tutkinut finanssikriisin vaikutuksia. Tervetuloa kovasti myös puheenjohtajamme puolesta, joka valitettavasti ei ole paikalla tänään. Valiokunta, jota edustatte tänään, perustettiin heinäkuuta, heinäkuussa 2009 ja on saanut loppuun ensimmäisen tehtävänsä, joka oli tutkia rahoituskriisin syyt, rakenneongelmia ja sitten tehdä ehdotuksia. Tämä hyväksyttiin parlamentissa virallisesti syyskuussa. Nyt valiokunta on ottanut toisen vaiheen työssään, jossa katsotaan, tutkitaan hallituksen väliintuloja finanssisektorille 2008 vuodesta lähtien. Ja nyt meillä on ilo antaa puheenvuoro teille, herra Jan de Vits. Mevrouw de voorzitter, ehm, leden van... Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Haluan kiittää teitä lämpimästi tästä kutsusta, jonka meidän tutkimusvaliokuntamme sai, jotta voisimme kertoa tästä tutkimuksestamme ja vastata näihin kysymyksiin, joita teidän puoleltanne saattaa olla aion käydä läpi useita tutkimustuloksiamme ja kertoa meidän suosituksistamme, mutta ennen kuin ryhdyn tähän työhön, haluaisin esitellä kollegani, jotka ovat täällä mukana. Tässä vasemmallani on Jörg Dahmer, hän on tutkija. Herman Böhn, hän on myöskin tutkija. Ja tuolla salissa on valiokuntamme ylpeys, herra Fanasti ja Natali Koutu, joka on koordinaattori tutkimustyössämme. Toiseksi, ennen kuin aloitan, hyvä puheenjohtaja, haluaisin tarjota teille tämän alkuperäisen kappaleen tästä meidän tutkimuksestamme, kuten siinä olevat liitteet. Se on valitettavasti hollannin kielellä, mutta ei tämä nyt varmaan kuitenkaan teidän kirjastoonne joudu, joten ehkä siitä on teille kuitenkin hyötyä. Painavahan se on. Dan, uh... No niin, ja sitten mielelläni ryhtyisin tutkimaan tätä katsausta siihen, mitä me suosittelemme ja mitä löydöksiä olemme tehneet tutkimustyömme aikana. Ensinnäkin itse tutkimusvaliokunnastamme. Ja kuten puheenjohtaja totesi, teimme kaksiosaista tutkimusta Hollannin parlamentin pyynnöstä. Ensinnäkin tarkastelimme niitä syitä, jotka olivat johtaneet tähän rahoituskriisiin ja toiseksi tarkastelimme sitten itse näitä kriisi äh, toimenpiteitä, miljarditukea, jota annettiin useille rahoituslaitoksille ja pankeille maassamme. No itse tutkimusvaliokunnassamme oli kahdeksan parlamentin jäsentä, kahdeksasta eri puolueesta Hollannin parlamentista – 11 eri ryhmää. Meillä on kaiken kaikkiaan, mutta kahdeksan osallistui tähän tutkimusvaliokuntaan. Ja aloitimme työmme heinäkuussa 2009 tämän tutkimuksemme parissa. Ja tehtävä alankomainen parlamentilta, joka saimme, oli se, että meidän piti löytää ne syyt, jotka olivat johtaneet näihin hyvin turbulentteihin rahoitusjärjestelmän kehityskulkuihin ja sen seurauksena esittää useita eri toimenpiteitä seurauksiksi, joiden avulla voitaisiin parantaa rahoitusjärjestelmää, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä tämän tyyppisen draaman toistumista tulevaisuudessa. Itse tutkimus sisälsi kaksi osaa. Tämä kertomus, josta tänään puhumme, on, se osa, on tämä ensimmäinen osa, joka koskee syitä ja niitä toimenpiteitä, joita olemme ehdottaneet. Nyt asiasta on keskusteltu Alankomainen parlamentissa alahuoneessa ja nämä kaikki 27 suositustamme on yksimielisesti hyväksytty parlamentissa. Ne on siis otettu käyttöön ja hyväksytty sellaisinaan. Minä olen hoitanut siis ensimmäisen osan tästä tutkimuksestamme. Kriisin syyt johtuvat itse asiassa ähm, maailmanlaajuisista kehityskuluista – tekijöistä ja tyypillisistä Hollantiin liittyvistä tilanteista. Ja ne liittyvät meidän näkemyksemme mukaan Alankomaiden lainsäätäjän eli parlamentin äh, valvojien ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Tämän lisäksi, jos tarkastellaan pelkästään näitä syitä, ja rahoitusjärjestelmän parannusmenetelmiä olemme tutkineet kahta eri tapausta. Tämä myöskin alahuoneen pyynnöstä. Kysymys on Aben Amron sulauttamisesta Fortikseen ja Royal Bank of Scotlandin mikä tapahtui vuonna 2007 syyskuussa. Ja toinen tapaus koskee Islannin pankin konkurssia ja siihen liittyvää isave tapausta Näissä kahdessa tapauksessa olemme erityisesti keskittyneet tutkimaan sitä, mikä on alankomaiden viranomaisten rooli mikä on valtiovarainministeriön rooli ja Alankomaiden pankin rooli tässä suhteessa. Mutta nämä, nämä kaksi toimia olivat nimittäin kaikkein tärkeimmät tässä tapauksessa. Miten itse tämä tutkimus sitten tehtiin? Me tutkimme ensin taustakirjallisuutta, koska sen avulla Äh, saimme paljon tietoa, hyvin paljon julkaistu erilaisia teoksia kriisiin johtaneista syistä. Olemme myös pitäneet useita kuulemistilaisuuksia, johon ovat ottaneet osaa monet tärkeät tahot – olemme käyneet myöskin avointa keskustelua, jotka, jota on sitten alkumainen televisiossa välitetty kansalaisille, varsinkin ykköskanavalla. Ja kun tarkastellaan itse tätä tutkimusmateriaalia, niin me olemme pyytäneet kaiken tutkimusmateriaalin Alankomainen pankista, valtiovarainministeriöstä ja yksittäisistä pankeista, joihin tutkimuksemme on kohdistunut. Ja näin olemme ottaneet myös tällaisen neuvoa antavan komitean mukaan professori Boat Beining Tilburin yliopistosta ja pääsäännön riskianalysaattori oli myöskin tässä ryhmässä mukana. Näin ollen siirrymme tarkastelemaan sitten näitä tutkimuksemme seurauksia ja löydöksiä. Maailmanlaatuinen rahoituskriisi on se, jota olemme tarkastelleet. Ja olemme tarkastelleet sitä, mitkä ovat siihen johtaneet syyt. Yksi niistä on ollut asuntokriisi Yhdysvalloissa. Ja tähän liittyy valtava asuntolainojen lisääntymisen määrä. Ja puhuimme siis ylipäätään asuntomarkkinoista ja asuntomarkkinoiden kriisistä. Sen jälkeen tarkastelimme makrotaloudellisia syitä ja sitä kauppapolitiikkaa, kuten myöskin rahoituspolitiikkaa, joka on ollut voimassa edellisinä vuosina. Yhdysvallat on tehnyt valtavaa vientityötä ja Kiinassa on valtavat ylijäämät mikä on johtanut sitä, että Yhdysvallat otti paljon lainaa ja sillä oli sitten tietysti omat seurauksensa. Toinen tärkeä osa koskee rahoitusmarkkinoiden vapauttamista, sitten säännöstelyn purkua, joka on tehty sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, mutta myös Alankomaissa, minkä seurauksena rahoitusmarkkinat saivat paljon liikkumavaraa ryhtyäkseen erilaisiin toimiin. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa korkotaso on ollut matalalla, talouskasvu on ollut voimakasta, lainojen otto on kasvanut jatkuvasti, mutta tähän on liittynyt myöskin suuret riskit, joita rahoituslaitokset ottivat, ja se taas on myöskin osittain johtanut tähän katastrofiin, josta nyt puhutaan. Ensimmäinen suositus, jonka näin ollen sitten valiokuntana annoimme, koski sitä, että me yhdessä muiden kanssa haluamme keskittyä kriisin syihin ja erityisesti siihen, että valvonta oli erittäin vähän. Vain harva ihminen varoitti ylipäätään siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Ja valiokuntamme ehdotus onkin, että Alankomaiden parlamentti tulisi ainakin kerran vuodessa saada tietoa kertomuksen muodossa, joka tulee Alankomaiden keskuspankilta, niin että parlamentilla on tiedossaan makrotaloudellinen tilanne ja maailmassa vallalla oleva tilanne. Ja näin parlamentti saisi tietoa, mikä on rahoitusjärjestelmän tilanne ylipäätään. Tämä on kertomus, joka välitetään siis alkumaiden parlamentille. Se tulee alkumaiden pankeilta ja, ja siinä kerrotaan näistä tutkimustuloksista. Tämän seurauksena olemme tarkastelleet myös niitä, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa rahoituskriisissä ja luonnollisestikin tässä törmäsimme rahoituslaitoksiin, pankkeihin, ja näihin liittyviin elimiin. Totesimme, että pankit ovat ottaneet valtavan suuria riskejä ja koska näitä riskejä on aliarvioitu, niitä ei tunneta ja joskus niitä on otettu myös täysin tietoisesti. Kun on tarkasteltu, mitkä ovat rahoituslaitosten taloudelliset tarpeet ja mitkä riskit niihin liittyvät, on selkeästi nähtävissä, että elinten taloudelliset edut ovat olleet kaikkein oleellisimmassa asemassa. Ja tämä on johtanut siihen, että osakkeenomistajien puolelta tuleva painostus on ollut valtavaa. Ja se on johtanut siihen, että rahoitusmarkkinoilla on syntynyt tällaisia täysin epänormaaleja kannustimia, mikä on johtanut taas puolestaan siihen, että nämä palkkiot, joita markkinoilla on saatu, ovat olleet täysin epäsuhtaisia. Olemme myös saaneet huomata, että erilaiset taseet ja tarkistukset eivät ole olleet kunnossa – rahoituslaitoksissa. Ja ylipäätään on ollut aivan liian vähän tietoa siitä, mikä on ollut johtokunnan tehtävä. Olemme havainneet, että on ehdottoman tarpeellista, että tässä suhteessa johtamiskulttuuria muutetaan rahoituslaitoksissa. Lankomaissa on käytössä pankki, pankkisääntö, se on ikään kuin tällainen itsesääntely, ohjeistus, jossa on sääntöjä siinä, millä tavalla johtokunta, hallintoneuvosto toimii ja miten palkkiot maksetaan pankin johtavalle tasolle. Havaitsimme tutkimuksissamme, että pankkiohjeet eivät ole vielä riittävät. Riskihallinta pankeissa ja rahoituslaitoksissa on edelleen aivan riippumatonta, riittämätöntä, anteeksi. Ja olemme myös saaneet havaita, että palkkiojärjestelmät, bonusjärjestelmät on säännelty vain tuolla huipputasolla ja meidän mielestämme nämä bonukset ja palkkiot täytyisi suodattaa koko organisaation pankissa tai rahoituslaitoksessa. Olemme näin ollen sitä mieltä, että pankkiohjeita tulisi tiukentaa ja että silloin kun pankit itse joutuvat vaikeuksiin, niin nyt Alankomainen parlamenttikin on sitä mieltä, että meillä täytyy olla sellaista lainsäädäntöä, että lainsäädännössäkin sen sijaan, että ainoastaan pelkästään itsesäätelyllä asia hoidettaisiin, lainsäädännössäkin otetaan esille se, millä tavalla esimerkiksi palkkiot säännellään. Olemme myös vaatineet sitä, että vahvistetaan hallintoneuvoston tehtävää, sillä olemme huomanneet, että sillä ei ole ollut mitään hyvää kuvaa siitä, mikä sen tehtävä on valvontaviranomaisena. Ja lopuksi olemme sitä mieltä, että, mm, että ei pelkästään pankit ole tässä syntipukki, vaan myös kaikki muut rahoituslaitokset ovat sellaisia, että niillä pitäisi olla tällainen ohjeistus, jonka mukaan ne, toimitaan, jonka mukaan ne toimivat. Lisäksi täytyy tarkastella sitä, mikä on ollut Alankomaiden lainsäätäjän rooli tässä kriisissä. Havaitsimme, että se sääntely, jota Alankomaissa on tehty, on suuntautunut voimakkaasti harmonisoittiin ja siihen, että rahoitusmarkkinat vapautetaan ja että luodaan tällainen tasa-arvoinen toimintaympäristö. Olemme myös saaneet huomata, että tässä on useita puutteita Alankomaiden lainsäädännössä. Ensinnäkin ne pääomavaatimukset, jotka koskevat pankkeja ja rahoituslaitoksia, ovat aivan liian matalat. Ja matalat pääomavaatimukset ovat johtaneet siihen, että näitä suuria riskejä on otettu Toiseksi havaitsimme, että kirjanpitosäännökset, jotka ovat voimassa, ovat vain vahvistaneet tätä kriisiä. Ja tässä suhteessa pitää tehdä jotain. Ja lopuksi olemme huomanneet, että ne pankit, jotka kuuluvat Alankomainen keskuspankin valvontavaltaan, niiden määrä on aika vähäinen, sillä on paljon pankkeja, jotka eivät kuulu tämän valvonnan piiriin. Alankomainen parlamentissa olemme siis saaneet havaita, että myös alankomainen parlamentti on ollut aivan liian äh, kritiikitön toiminnassaan suhteessa niihin tapahtumiin, jotka tapahtuvat Euroopassa ja Alankomaissa. Kun puhuttiin rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta, ja että silloin on tarkasteltu sitä, mitä nyt tapahtuu, mitä me huomasimme on se, että tätä kritiikkiä on todellakin ollut aivan liian vähän suhteessa niihin tapahtumiin, joita oli. Olemme liian paljon katsoneet asioita sormiemme välistä, emmekä ole pureutuneet niihin tapahtumiin, jota oli, jotka, joiden olisi pitänyt johtaa kriittisempään suhtautumiseen. Ja näin Meillä on erilaisia menettelyitä, joita olemme ehdottaneet. Ensinnäkin lainsäädännön tiukentaminen, kun puhutaan ongelmasta, joka on maailmanlaajuinen, joka johtaa siihen, että tuon ongelman sääntely pitäisi hoitaa itse asiassa maailmanlaajuisesti ja Euroopassa se ei mene mitenkään nopeasti eteenpäin olemme olleet sitä mieltä, että kansallisia säännöksiä pitää siitä syystä ottaa Alankomaissa myös käyttöön, jotta voidaan välttää se, että tämän tyyppisiä ongelmia ei uudelleen synny. Toiseksi esitämme pääomatason, pääomavaatimusten nostamista. Varmaankin tunnette Baselin komitean vaatimukset tässä suhteessa. Toiseksi olemme saaneet havaita, että Alankomaissa pankin sisällä on tapahtunut jakautuminen liikepankkitoimien ja muiden toimien välille. Näin ollen säästöpankki puolella ei asiakkaat saa joutua sellaiseen riskiin, että heidän säästöjään käytetään – riskitoimintaan. Eli nämä säästetyt varat täytyy pitää erillään liikepankkitoiminnassa ja niitä ei voida hyödyntää riskien kattamiseksi muussa toiminnassa. Tämä on hyvä vaatimus liikepankeille. Lisäksi olemme sitä mieltä, että Tämä on varmasti teille hyvin teille tuttu asia. Meillä on lainsäädäntöä menossa läpi, joka vielä on keskusteluvaiheessa. Ja olemme sitä mieltä, että meidän tulisi keskustella niistä kriteereistä, jotka liittyvät fuusioihin, sulautumisiin ja niin edelleen. Ja esimerkiksi Aben Andron äh, sulauttamisessa tämä asia tuli selkeästi esille ja olemme sitä mieltä, että näitä kriteereitä, jotka liittyvät rahoitusjärjestelmään, täytyy nimenomaan mainita tässä Anton Veneta-direktiivissä. Äh, Ja Alkomaiden järjestelmässä Alkomaiden keskuspankki täytyy saada lisää välineitä, jonka avulla se voi toimia tällaisena yleisvalvojana. Tämä on johtanut siihen, että meillä on tällainen pitkä erilaisten interventiomenettelyiden luettelo varoituksesta tuonne loppujen lopuksi kaikkein jyrkipän menettely, joka koskee kansallistamista. Meillä on tällainen luettelo näitä erilaisia toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä. Ja sitten katsotaan ähm, äh, talletussuojajärjestelmää, niin saadaan nähdä, että äh, se on parempi, siitä on parempi säätää Euroopan unionissa ja Jäsenvaltiot pitää silloin liittää tähän kyseiseen riskiprofiiliin ja että etukäteen maksetaan nämä asiaan liittyvät kustannukset. Olemme myös sitä mieltä, että Alankomaiden parlamentti näiden, tämän kritiikin jälkeen, joka olemme esittäneet, täytyy olla huomattavasti läheisemmässä suhteessa koko rahoitusjärjestelmään ja Alankomainen parlamentilla on tähän tietyt välineet. Tämä on meille tietysti erittäin suuri hanke. Haluamme, että Alankomainen parlamentti järjestelmällisesti saa tietoa tilanteesta niin, ettei tilanne enää pääse meitä yllättämään. Eli ettei tule enää toistumaan se tilanne, että Alankomainen parlamentti joutuu tällaisen tilanteen eteen yllättäen steken mensen een hand op, maar ik, mag ik toch doorgaan? Ja? Goed. Niin, täällä ei nyt ole kukaan nostanut kättään, pystyy jatkanko edelleen. Selvä. No sitten kun tarkastellaan sitä roolia, joka meillä on ollut luottokriisissä ja nämä tärkeät eri tahot, valvontapuoli, Alankomaissa Alankomainen keskuspankki on mukana. Olemme saaneet havaita, että valvojana Alankomaiden pankki on täysin riittämättömästi suhtautunut eri järjestelmän riskeihin. Alkumaiden keskuspankin puheenjohtaja on esittänyt vain varoituksia. Aivan liian vähän on toimittu todellista järjestelmäriskien estämiseksi. Ja valvojan huomio oli keskittynyt yksittäisiin pankkeihin, eli tähän mikrotaloudelliseen valvontaan. Eikä ole huomattu sitä, että tässä oli kyseessä paljon suurempi asia, eli järjestelmän riski. Olemme myös saaneet huomata, että tämän salassapitovelvollisuuden vuoksi, joka Alankomaiden pankilla on, niin mikrotaloudellisella tasolla valvonta on suoritettu, mutta tässä on kuitenkin ongelma, aivan kuten niin monissa muissakin tilanteissa, ongelma siinä, että meille tulee tämä salassapitovelvollisuus kuitenkin sitten eteen, joka taas johtaa siihen, että mitään syvällistä tutkimusta ei ole voitu tehdä. Lopuksi olemme saaneet huomata, mikä on tilintarkastajien rooli, kirjanpitäjien rooli. Kirjanpitäjillä ei ole riittävää yleisnäkemystä ähm, tilanteeseen. Ja tiedot, joita tulevat vuosikertomuksesta, eivät ole riittäviä suhteessa kaikkiin niihin eri riskeihin, joita ähm, rahoituslaitoksilla on. Ja tässä suhteessa meidän mielestämme myös kirjanpitopuolella pitäisi olla huomattavasti kriittisempi ja kirjanpitäjältä pitäisi tulla ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla paremmin tiedotuspuolella voidaan todeta, mikä on todellinen tilanne, mitä epävarmuustekijöitä on kirjapidossa ja mitä todellisia riskejä ulkomaailmassa on, jota, jotka uhkaavat pankitoimintaa. La Rosière komitean vastaus tilanteeseen on ihan hyvä, mutta se on vain alkukohta. Kyse on siitä, että pitäisi olla vain yksi eurooppalainen valvoja, jolla on toimintavalmius ja toimintamahdollisuudet, kuten myöskin täytäntöönpano, oikeus. Mutta Olemme saaneet havaita vain, että meillä on esimerkiksi tässä Islannin tapauksessa Ice Savin tapauksessa ollut sellaisia ongelmia, että niihin ei ole voitu löytää ratkaisua pelkästään tämän yhden valvojen avulla. Ja olemme sitä mieltä, että tässä suhteessa sen lisäksi, että meillä on yksi eurooppalainen valvoja, myös kansallisesti katsoen näin eri valvojen välillä pitäisi olla parempi tiedonvälitys. välitys Ja sitten suosituksemme 20-27, niissä vetoamme nimenomaan näihin valvojiin ja siihen, että saadaan aikaiseksi lisää avoimuutta valvontatyössä ja valvojan ja rahoituspalvelu oikeusasiamiehen välillä pitää olla huomattavasti tiukempi yhteistyömahdollisuus silloin, kun puhutaan rahoituspalveluista. Olemme sitä mieltä, että nämä valvontavälineet, niitä täytyy laajentaa. Olemme puhuneet erilaisista välineistä, joita täytyy saada käyttöön. Ja olemme myös sitä mieltä, että meidän täytyy kyetä parantamaan valvontajärjestelmää itseään. Varsinkin siviilipuolella tämä vastuuvelvollisuus hyvin usein näyttää olevan ikään kuin esteenä toiminnalle. Silloin kun valvoja haluaa ryhtyä toimenpiteisiin. Vastuupuolta täytyy sopeuttaa suhteessa siihen, mikä jo jossakin Euroopassa maissa on vallalla niin, ettei tuo vastuukysymys voi olla syynä siihen, että valvonta ei toimi riittävästi. Ja näistä kirjanpitäjistä puhuinkin jo. Meillä täytyisi olla tiukemmat säännöt niin, että kirjanpitäjät tietävät tarkkaan sen, mit, mitä kaikkia vaatimuksia tällaisen taloudellisen vuosikertomuksen täytyy sisältää, mukaan lukien eri riskit. No sitten nämä kaksi tapausta, joita olemme tutkineet, hyvä puheenjohtaja, lyhyesti. Mm, Olemme tutkineet ABN Amroa ja Savea. Näitä tutkimme, koska halusimme tietää, mikä on ollut Alankomaissa voimalla olevien, voimassa olevien säännösten rooli ja eri valvojen rooli tässä suhteessa – Emme ole tätä Aben Amro-draamaa sen kummemmin muusta syystä tutkineet, vaan nimenomaan valtiovarainministerin pyynnöstä Alankomaiden parlamentin roolin vuoksi olemme tutkineet sen toimintaa. Vuonna 2007 se sulautettiin konserniin ja alkuperäinen säännösten mukaan valtiovarainministerin täytyy ennen fuusiota esittää kertomus siitä, että tällaista fuusiota ei vastusteta. Lisäksi pitää tarkastella rahoituksellista vakautta. Ja olemme saaneet huomata, että valtiovarainministeri toimii täysin, valtiovarainministeriö toimi täysin Alkomainen keskuspankin ohjeiden mukaisesti ja ei ole tarkastellut riittävästi vaikutuksia, jotka kohdistuivat koko rahoitusjärjestelmän vakauteen. Eli tämä on ristiriidassa niiden säännösten kanssa, jotka olivat jo tuolloin voimassa. Ja olemme näin saaneet huomata, että ministeri jo etukäteen esitti tämän näkemyksensä. Ja tietysti silloin koko tämä käytäntö kohdistui siihen juridiseen puitteistoon, joka oli tuolla hetkellä voimassa, ja ministeri ei riittävästi kyennyt käyttämään sitä liikkumavaraa, joka oli olemassa esittääkseen toisen näkemyksen asiasta. Eli tässä suhteessa kysymys ei ole siitä, että ministerin olisi pitänyt, mutta hän olisi voinut ryhtyä toisenlaisiin toimenpiteisiin. koska hänellä oli niin paljon laakkuma, liikkumavaraa. Toinen tapaus koski Ice Saveä. Saimme huomata, että tässä suhteessa itse asiassa ongelmat olivat seurausta Landsbankin toiminnasta, mutta myös siitä valvonnasta, joka meillä oli. Kuulimme yhtä Alankomaiden keskuspankin jäsentä avoimessa kuulemistilaisuudessa ja hän totesi, että hän itse oli siinä käsityksestä, käsityksessä, että aivan tietoisesti on annettu vääriä tietoja – Alankomaiden äh, edustajille. Ja saimme huomata, että Alankomaiden keskuspankki ei ollut tämän puutteisen tiedon vuoksi sellaisessa tilanteessa, että se olisi voinut esittää varoituksia. Ja saimme myös havaita toisaalta, että Alankomaiden keskus pankki siinä liikkumarassa, joka sillä oli käytettävissään äh, suhteessa tähän iSafe-tuotteeseen, ei toiminut riittävän huolellisesti eikä hyödyntänyt niitä mahdollisuuksia, joita meidän mielestämme sillä oli olemassa niin, että se olisi voinut esittää tiettyjä ehtoja Landsbankille iSave-tuotteessa. Tätä ei ole tapahtunut riittävästi ja lopuksi myös oma lainsäädäntömme puitteissa. Se olisi voinut silloin antaa suosituksia Landsbankille tämän, näiden säästöjen hyödyntämisessä. Saimme siis havaita, että jos alkuperäinen keskuspankki olisi toiminut toisin, olisimme kylläkin saaneet toisenlaisen lopputuloksen käyttöömme. Hyvä puheenjohtaja. Nyt tämä osa kaksi hyvin lyhyesti. Tässä on kysymyksessä ne kriisitoimenpiteet, miljardituki, jota Belgia, anteeksi, Alankomaiden viranomaiset ovat jakaneet useille eri elimille, jossa on tarkasteltu varsinkin Alankomaiden parlamentin kantaa sen ehdotus tällä hetkellä on se, että ensi viikolla tästä asiasta äänestettäisiin, jotta ryhdyttäisiin sitten tutkimaan tätä asiaa ja että se tehtäisiin tällaisen tutkimuksen puitteissa, joka on Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti laajempi pohjainen tutkimus kuin se, mitä tähän mennessä on tehty. Se tarjoaa enemmän vaihtoehtoja toimia kuin tähän mennessä tehty tutkimus. Kysymyksenä on se, että aiomme käsitellä kuutta eri menettelyä, joita viranomaiset voivat hyödyntää. Ensinnäkin ABN Amron kansallistamen, toiseksi pääoma säännökset, jotka koskevat ING, Aegonia, SNS Realia. Kolmanneksi takut pankkilainoille, joita noin 200 miljardia, jota alankomainen viranomaiset ovat tarjonneet pankeille ja rahoituslaitokselle, jota nämä voivat hyödyntää. Neljänneksi tarkastelemme talletussuojajärjestelmän laajentamisesta, laajentamista 50 000 eurosta 100 000 euroon. Ja kuudenneksi valtiontakuut, jotka annetaan iSave-säästöille Eli 100 000 asti on maksettu, 100 000 euroon asti on maksettu tämä, nämä ää, säästöt. Se koskee noin kolme miljardia euroa yhteensä, jota valtio on joutunut maksamaan. Ja lopuksi tämä niin sanottu backup-fasiliteetti INGlle. Ikään kuin takeet siitä, että mitä tähän A-salkkuun kuuluu, jotka eivät ole, joka sisältää ei niin vahvoja ö, lainoja. Alankomaiden ö, hallitus kantaa 80 prosenttisesti vastuun ja ö, takaa nämä lainat. Toivottavasti en puhunut liian pitkään hyvä puheenjohtaja. Tämä oli se asia, jonka halusin teille esitellä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. David, for your... Kiitoksia, herra David, erinomaisesta esityksestänne. Se on meille hyvin mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla kansallisen parlamentin erityisvaliokunnan mielipiteen juuri, kun ajatellaan mietintöjä, joka juuri hyväksyttiin täällä täysistunnossa. Ja sitten kun kansallisten parlamenttien kanssa myös vuoropuhelu jatkuu nyt, keskustelu alkaa, voitte kysyä. Ehdotan, että tulee monia kysymyskierroksia, kolme kysymystä kerraltaan. Eurova Peres aloittaa. Kiitokset. Kiitokset äh, näiden töiden selvittämisestä. Tämä tulee kreivin aikaan koska meidän valiokunnassamme, jossa minä olen ollut esittelijänä, olemme juuri äh, täysistunnossa suurella enemmistöllä välimietintömme hyväksyneet. Ja nyt tavoitteemme on todella juuri se, mitä te ehdotattekin äh, ja johon osallistumme kanssanne nyt siis katsoa sitä, kuinka eri jäsenvaltioissa asia on arvioitu ja ehkä voisimme kenties myöskin puolin ja toisin äh, reagoida yhdessäkin. En nyt lähde tässä meidän mietintömme päätelmiä esittelemään. Kenties pääsemme ne vielä esittelemään teille, mutta haluan todeta, että meidän mandaattimme on ollut paljon laajempi kuin teidän, sillä jo koko tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella äh, äh, taloudellista, sosiaalista ja rahoituksellista ulottuvuutta tässä kriisissä ja sen takia meidän ehdotuksemme ovat varmasti laajakantoisempia, mutta te puhutte juuri näistä rahoituksellisista aspekteista ja näiltä osin teemme aika samoilla osa-alueilla töitä. Tästä kriisistä, no, te tuossa totesitte, että ratkaisevana tekijänä Mm, oli se, mitä tapahtui Yhdysvaltain kiinteistömarkkinoilla. No, tämä analyysi saattaa sitten johtaa siihen, että ehdotuksessa äh, pyrittäisiin siihen, ettei tähän samaan tilanteeseen jouduttaisi uudelleen myöhemmin. Ja meidän pitäisi olla riittävän laaja näkemysten kirjo, ja tästä on keskusteltu hyvin voimakkaasti täällä keskuudessamme. Äh, Yhdysvaltain kiinteistömarkkinakysymys on äh, sidoksissa tällaiseen kasvomalliin, jota Yhdysvalloissa, mutta myöskin monissa EUn jäsenvaltioissa on pidetty hyvänä ja tämä pohjaa äh, myöskin sellaisen, äh, sellaisen äh, tyylin edistämiselle, joka pohjaa kulutusluotoille. Tämä, tähän liittyy myöskin sosiaalisten eriarvoisuuksien lisääntyminen sekä myöskin se, että työn ja pääoman lisäarvo loittunevat toisistaan. Tämä mm, ei välttämättä ole meidän lopullinen näkemyksemme, mutta minä olen edelleen sitä mieltä, että äh, eihän sen takia äh, Yhdysvalloissa tämä kriisi alkanut, koska haluttiin myydä asuntoja ihmisillä, joilla ei ollut riittävästi äh, hyviä tuloja niistä maksakseen mutta uskon, että nämä asiat ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa ja tämä on ongelma ja toivon mukaan, että tätä analyysiä voidaan tältä pohjin vielä laajentaa. Te esititte pari kolme kysymystä, jotka liittyvät juuri Hollannin kokemuksiin ja hyvin usein niitä pidetään esimerkkeinä. Ja te puhuitte myöskin hallinnoinnin ongelmista ja minä tietysti kun ajattelen useita jäsenvaltioita, mutta myöskin EUta, niin olen sitä mieltä, että vieläkään ei ole riittävästi todettu, että meidän on uudistettava yritysten hallinnointi, olipa kysy sitten rahoitusalasta tai vai vaikkapa pörssiyrityksistä. Ja kysymys ei ole pelkästään vain siitä, pitääkö nyt että tässä lähteä rajoittamaan bonusjärjestelmiä, vaan kyse on myöskin siitä, kuinka otetaan mukaan työntekijät, mikä on palkkataso, Ähm, ja mikä on äh, hallitusten, osakeen omistajien painoarvo ja niin poispäin. Ja näiltä osin haluaisinkin kysyä, oletteko te voineet huomata äh, mitään hyviä käytäntöjä tai huonoja käytäntöjä, mitä tulee eläkerahastojen hallinnointiin, koska muissa keskusteluissa, joita olemme täällä käyneet, Hollantia pidetään usein esimerkkinä hyvistä käytännöistä, koska on pakollista olla mukana tällaisessa rahastossa ja strategiset investointipäätökset kenties liittyvät tähän, niin että ehkä voisi tätä hiukan selventää. Sitä toinen seikka, joka liittyy Hollantiin, on tämä valvontamalli ja ennen kriisiä kun äh, La Rosière oma raporttiansa laati, niin hyvin usein otettiin Hollannin malli ähm, ikään kuin äh, esimerkkimallina. Millä lailla tämä kriisi nyt asettaa kyseenalaisesti tämän Twin Peaks-mallin, joka tietysti olisi meille aika äh, keskeinen seikka. Sitten kolmanneksi, ette maininneet ollenkaan näitä luottoluokituslaitoksia. Me olemme sitä mieltä, että niissä varsinainen ongelma piilee ja äh, haluaisimme miettiä äh, jotakin vaihtoehtoista mallia näiden laitosten rahoittamiseksi ja kenties myöskin sellaista laitosta, joka olisi julkinen luonteeltaan. Ja viimeisenä kohtana vielä, mitä tulee näihin kirjanpitostandardeihin, sanoitte, että että niillä on tietysti monen vaikutus noihin vuosikertomuksiin, mutta ette puhuneet siitä, kuinka ne on laadittu ISBn pohjalta esimerkiksi tai tämän oikeudenmukaisen palautuksen puitteissa no, ja lopuksi vielä mainitsitte 2007 direktiivin pankkivaltauksista. Ja en tiedä, luulin, että sitä ei ole vielä transponoitu Hollannin lainsäädäntöön. Voisitko kertoa, minkä takia, vaikka tietysti tällä hetkellä tästä asiasta on keskusteltu, ABN on varmasti ollut monilla tässä yhteydessä mielessä. Thank you, Madame Peres. Kiitoksia, Rava Peres. Seuraavana järjestyksessä herra Thomas Mann ja sitten Ulla Schmidt. Ja, dank. Äh, Kiitos kovasti, rouva puheenjohtaja. Herra Witt, sanoitte aiemmin, että olette eh, että puhutte liian yksityiskohtaisesti. Ei, ei, tämä oli oikein hyvä. On monia tilaisuuksia parlamentissa, sinä kysyy itseltään, että miksi olin mukana. Nyt iloitsen siitä, että olen paikalla. Tässä oli paljon tärkeitä viestejä. Viittasitte siihen, että parlamentaarikoilla on vain raja, rajo, rajalliset mahdollisuudet. Toivottavasti tämä muuttuu sekä Hollannissa että muilla parlamenteilla ja muilla parlamentin aloilla, mutta silloin se on mahdollista, kun kriisitilanne on syntynyt. Niin, että saadaan vauhtia ratkaisuihin. Vaikutusvalta on sitten, kun tunnetaan, että jotain täytyy tehdä. tässä on osittain myöhään toimittu, mutta ei liian myöhään. Siitä saadaan sitten mahdollisuuksia pystyä vaikuttamaan tulevaisuuden kehityskulkuihin. Eli on tärkeää, että kansanedustajat ovat sanoneet, että odotamme avoimuutta, valvontaa, selkeää järjestelmää. Se on kyllä tärkeää. Minulla on muutama kysymys teille. Toinen koskee valvontaviranomaisia. usein sanotaan ihmisille, että pankki-ihmiset saavat paljon rahaa ja sitten täytyy valtaa, valvoa, mutta eihän se ole niin. Minä tulen Frankfurtista, josta puhutaan paljon. Sieltä on kuultu vääristeltyä informaatiota osittain. Tämä täytyy nyt muuttua, ei pelkästään sen vuoksi, että pankit sanovat, että haluamme itse säätelyjärjestelmän, vaan huomataan, että voidaan saada aikaan luottamusta tällaisiin instituutioihin vain, jos se pakotetaan omasta, oman edun vuoksi valvontaviranomaisten täytyy toimia paljon vahvemmin. Uskotteko, että tämä on vain äh, lyhyt aikainen ilmiö, ja sitten kun se menee vähän ohi, niin mennäänkö tavanomaisen toimintaan? Vai voitteko Hollannin kokemuksen perulta sanoa, että katsotaan? Että voimme antaa valvontaviranomaiselle myös aseita käsiin. Sitten sanoa, että, että täällä olisi ollut se mahdollisuus lähettää näitä kokouksia suorana. Oliko tämä ihan tärkeämpää lähetysaikaan vai oliko lyhyt katsaus? se kiinnostaisi meitä, että miten tämä lähetystoiminta sujuu, koska meillähän on ollut tällä hetkellä tässä valiokunnassa ja melkein kaikki, mitä täällä on tehty, niin sehän lähetetään web tvhen se lähetetään ulospäin, ja joka on kiinnostunut voi osallistua, mutta tällaista laajaa yleisö, vaikutusta yleisöön, sitä toivoisi koska kriisivaliokunnan toiminta on paljon selkeämpään kuin monet ovat ymmärtäneetkään vielä. Sitten Saksan käsitykset, äh, anteeksi kokemukset. Berliinissä tehdään juuri päätöstä siitä, että Minkälaisia mahdollisuuksia tähän on Hollannissa? Joten tämä on tärkeä kohta. Oletteko sitten mieltä, että enemmistö ihmistä lähtisi tähän mukaan? Ja Sitten tämä mm, oikeusasiamies on kansalaisten käytössä, jotka voivat antaa apua. Onko tämä joku keskuselin vai alueellinen elin? Miten kansalaiset saavat näitä neuvoja? Sitten sanotte, että tarvitsemme kansainvälisen tason sääntelyä. Onko tämä vain tällainen harras toive vai onko mitään mahdollisuuksia saada pankit tähän mukaan? On joitakin erinomaisia, on joitakin kauheita, jotka lähtevät mukaan. Mikä mahdollisuus on? että voidaan että jos tämä tapahtuu Euroopassa, niin voidaan sitten mennä saarille. Toivottavasti tämä muuttuu, mutta olen kuullut, että jotkut hedge-rahastot ovat lähteneet Kaimansaarelta ja olisi hyvä, jos tällaisia tapauksia olisi. hedge-rahastot saavat saatavat sitten paljon enemmän luottamusta kuin aiemmin on ollut. Questions? Kiitoksia herra Mann ja sitten herra Schmidt. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä, herra Devi. Toivottavasti teillä on hyvää muisti tai joku, joka tekee teille muistiinpanot. Minulla on kaksi kysymystä. Minä tulen Ruotsista. Olin vähän hämmentynyt tuossa, koska me olemme näitä uusia tulijoita. Olen siis hämmästynyt siitä, että nämä Euroopan perustavat isät ja äidit ja sen yhteistyön perustajat epäonnistuivat, kun kriisi tuli. Teistä oli tulossa niin nationalisteja kaikissa Benelux-maissa. Kuinka tämä oikein voi tapahtua? Minä olen tottunut Pohjoismaissa yhteistyöhön ja me olemme onnistuneet tämän ratkaisemaan ilman unionia. Ja no, minä olin pikkusen hämmästynyt tästä ja haluaisin kuulla kommenttinne tältä osin, koska jos kerran unioni on perustettu, niin eihän pitäisi olla nationalisti edes rahakysymyksissä. Sitten tämä Ice Save-kysymys. Kuten sanoin, olen pohjoismaalainen ja minun sydämeni sykkii Islannille. Eikä Ice Savein romahdus, vaan Islannin romahdus oli ratkaiseva ja on edelleen. Ja kun luin tuon lyhennelmän, niin on hienoa huomata, että te todella kannatte jonkin verran vastuuta Hollannista, koska sitä ei tässä keskustelussa ole tuotu esille, ainakaan sillä tavalla kuin minä olen tämän ymmärtänyt. Meillä on täällä vielä brittejä, brittejäkin, ja tämähän on ja jos äh, nyt minun äh, kaupunkilaiseni, äh, jotka ovat tässä olleet ongelmissa, haluavat tässä selvitä, niin teidän täytyy auttaa heitä ja juuri niiden edellytysten puitteissa, joita te olette esitelleet, koska monethan vielä elävät tuolla pikkuruisella saarella ja yrittävät selviytyä siellä ja jotkut sitten taas ovat lähteneet pois Britanniaan, Pohjoismaihin tai kenties jopa Hollantiin uuden tulevaisuuden rakentamiseksi. Ja ehkäpä tämä sitten vielä on entistä ongelmallisempaa Islannille, mutta minä toivon kuitenkin, että voisitte ajatella jotakin edellytystä näiden ehtojen helpottamista. Ja olen kuullut, että on ollut huhuja, jotka ovat sanoneet, että poliitikot Hollannissa ovat asettaneet ehtoja Islannin EU-jäsenyydelle. No, tuleeko tämä ICE-kysymys ratkaistuksi vai ei, mutta tarkoittaako se sitä, että te ette halua Islantia EU-hun, jos he haluavat toivon mukaan, te kiistätte tämän, mutta kuitenkin nämä olivat minun kaksi kysymystäni, jotka halusin esittää. Kiitos. Thank you colleagues for your... Kiitoksia kollegat mielenkiintoisista kommenteista ja kysymyksistä. Herra Edvit, teillä on puheenvuoro. To your answers. Mevrouw de voorzitter, um, ehm, hartelijk... Hyvä puheenjohtaja, niin kiitoksia. Kiitoksia niille, jotka tähän mennessä ovat esittäneet kysymyksiä. Lämpimästi kiitoksia näistä kysymyksistä. Niin ei olekaan mitenkään helppo vastata, kuten tiedätte. No itse tämän sisällön mukaan, jos lähden liikkeelle, ensinnäkin edustaja Beresen kysymykset. Olemme Yhdysvalloissa saaneet huomata, että luottokriisin syntyminen alkoi sieltä ja se on johtanut sitten koko rahoituskriisiin ja taloudellisen kriisiin, jossa yhä edelleen olemme. Itsekin jo totesitte, että Yhdysvaltain kriisi alkoi kiinteistömarkkinoilta. Ja kiinteistöön liittyvistä lainoista, valtavasta määrästä lainoja, jota annettiin henkilöille, jopa sellaisille, joilla ei ollut riittävästi tuloja lainojen takaisinmaksua varten. Eli tässä suhteessa minusta meidän täytyy huomioida että varsinkin Lehman Brothersin pankin romahtamisen jälkeen kriisi todella alkoi. Ja Alankomaissa emme tietenkään ryhdy mihinkään toimenpiteisiin suhteessa, suhteessa Yhdysvaltoihin. En tieten, emme tietenkään Yhdysvallat itse tekee näitä toimenpiteitä. Mutta sitten otitte huomioon tämän hallinnoinnin ja palkat, kuten myöskin työntekijät. Se on ongelma. Ja se koskee useita näitä kysymyksiä, joita te ja kollegan esititte täällä. Se liittyy myöskin itse tutkimuksemme soveltamisalaan. Me emme tarkastelleet, tai jos sanoisin tämän näin, me olemme tarkastelleet nimenomaan rahoitusjäljestelmää ja sitä, mitä tuon rahoitusjärjestelmän puitteissa on tapahtunut, emmekä ole tarkastelleet sitä, mitä se on, vaikut- miten se on vaikuttanut alankomaiden talouteen. Sitä emme ole tutkineet, emmekä ole tutkineet sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näitä mä mietin tuonne luonnoksen ja näin, että siinä tuo soveltamisala on paljon laajempi kuin meillä. Meidän tehtävämme ei ollut tällainen, vaan meidän tehtävämme oli nimenomaan rajoittua käsittelemään itse rahoitusjärjestelmää. Syynä tähän on ennen kaikkea se, että me olemme Alankomainen parlamentin tutkimusvaliokunta, Meillä oli siis mukana valiokunnassa, kuten totesin, kahdeksan eri puolueen edustajat. Ja voitte kuvitella, että se johtaa kyllä monissa kohdin ja mielenkiintoiseen keskusteluun ja erilaisiin näkemyksiin. Ja meillä ei ollut siis tehtävänämme eikä toimivaltuuksimme kuulunut tutkia sitä, mistä puhuitte sitä voivat muut tahot Alankomaissa. Sitten puhutte eläkerahastoista. Julkisissa keskusteluissa ja myös tutkimuksissa me emme kiinnittäneet hirvittävän paljon ö, mielenkiintoa nimenomaan eläkerahastoihin. Saimme huomata, että itse asiassa samat asiat olivat jäljitettävissä myös eläkerahastojen puitteissa, kun puhutaan riskien ottamisesta – ja että eläkerahastot ottavat erilaisia riskejä. Tämä hetki, tällä hetkellä käydään keskustelua eläkerahastojen tilanteesta ja Alankomainen pank- keskuspankki on esittänyt, että eläkkeitä myöskin rajoitettaisiin. Näin pitkälle oli vielä päästy, mutta koko tämä asia oli meidän toimivaltuuksemme ulkopuolella. Mutta keskustelu siis Alankomaissa käy tällä hetkellä kuumana tästä asiasta. Kysymys on myös eläkerahastojen johtamisesta. Ja meillä on esillä lainsäädäntöehdotus, joka itse asiassa hylättiin, jonka tavoitteena oli luoda tällainen kolmikantajärjestely eläkerahastojen hallinnoimiseen. Tällä hetkellä sen ei ainakaan mennyt läpi. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että voitte pakottaa eläkerahastot toimimaan tietyllä tavalla investointistrategioissaan eh, ja heidän pitkän aikavälin investointistrategioissaan? Het, eh, het probleem daarbij is dat... Eh, Ongelmana tässä on se, että emme ole tarkastelleet niitä ongelmia, joissa eläkerahastot ovat olleet, vaan olemme tarkastelleet, mikä yhteys niillä on tähän rahoituskriisiin. Tämä on aihe, joka menee paljon pidemmälle kuin meidän tehtävämme ylipäätään alun perin oli. Eli valitettavasti en nyt kykene tähän sen kummemmin vastaamaan. Seuraava kysymyksenne koski Twin Peaks-mallia. Olen kuullut keskustelua käyty Twin Peaks-järjestelmästä siinä on oltu kovin tyytyväisiä, jolloin jaetaan tämä järjestelmä keskuspankin ja valvojan välille. Mutta Alankomaissa siis järjestely ei koskaan ole ollut käytössä. Sitten on hyvä kuitenkin katsoa, millä tavalla Twin Peaks-malli toimisi. Ja odotuksena on se, että myös alankomainen parlamentti tukisi tällaista. Kuten tiedätte, nyt meillä on ollut viikon ollut olemassa uusi hallitus, ja keskustelussamme uuden hallituksen kanssa tämä asia varmasti tulee esille. Luot... Luottonarviointijärjestelyt, mitä totesimme niistä, luottoluokituslaitokset siis, olemme tarkastelleet niitä ja sitä, mikä niiden usein tällainen kaksiosainen toimintamalli on. Yhtäältä ne antavat ähm, neuvoja luokituksesta ja sitten ne arvioivat samaa yritystä. Meidän mielestämme tämä ei ole hyvä asia. Itse emme ole esittäneet tässä suhteessa ehdotuksia, mutta olemme tällaista selvitysjärjestelmää kuitenkin pohtineet. Hetkinen, katson, että sanonko tämä nyt tässä oikein. Meillä ei ole itsellämme siis ollut mitään omia ehdotuksia, vaikka olemme sitä mieltä, että luottoluokituksen laitosta pitäisi kuulua valvojen valvontavaltaan. Ja ne pitäisi myöskin ylikansallisesti valvoa tämä teidän ehdotuksenne, jonka te totesitte, mutta yksityiskohtaisesti emme ole siis asiaa vielä tutkineet. No sitten kirjapitosäännösten rooli. Olemme tässä saaneet havaita, että ne ovat toimineet suhdannekohtaisesti ja olemme ehdottaneet, että kun pääoman vaatimuksia nostetaan pankeille, otetaan käyttöön myös puskureita. Öö, mielestäni nimittäin ikään kuin säästöpossuksi, jolloin prosyklisesti toimitaan, sitä toimitaan antisyklisesti, eli suhdanteita ennen ja niiden jälkeen äh, tilannetta tasoittaaksemme. Ja valvonta. Siinähän ehdotin, että sitä tehtäisiin huomattavasti läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi. Antone Vende direktiivi, sitä ei vielä ole transponoitu lainsäädäntöömme, mutta tästä on lainsäädäntöehdotus olemassa. Toivottavasti että nyt henkilökohtaisesti tarkoita tätä meille. Meillä on alankomaissa siis lainsäädäntöehdotus tästä. Ja asiaa juuri enää nyt ei käsitelläkään Alankomainen parlamentissa, vaan nyt kun meillä on uusi hallitus, niin olemme saaneet huomata, että Anton Veneta-direktiivi pyrki siihen, että poliittinen äh, sattumanvaraisuus poistuisi. Ja että tämä vakauspohja on tärkeä osio – tässä tapauksessa siis alankomainen viranomaisille, kun se eh, tarkastelee fuusioita, yrityssulautumia ja millä tavalla niihin tulee suhtautua. Valitettavasti en näe teidän nimeänne. Aha, edustaja Mann. No sitten valvontaviranomainen. sitten, että heistä ei ole juurikaan hyötyä. Emme ole itse saaneet havaita sitä, että valvontaviranomaiset eivät olisi toimineet riittävän tehokkaasti. Se nähdään myös tässä kertomuksestamme kun tarkastellaan rahoituskriisiä, niin se on merkinnyt muutosta valvontaviranomaisen rooliin. Aivan kuten aiemmin pankeissa kunnioitettiin tätä valvontaviranomaista, mutta hetkessä pankkimaailmassa tilanne on muuttunut. Ja valvontaviranomaisen välineistöä ei ole mukautettu tämän muutoksen myötä. Tämä on johtanut siihen, että säännökset pankin sisällä eivät enää ole mitään itsestäänselvyyksiä. Ja tässä tilanteessa valvojan täytyy saada käsinsä uusia toimintatapoja ja välineitä. Hänen täytyy olla selkeämpi, avoimempi ja ryhtyä toimintaan. Hän ei saa epäillä. Esimerkiksi kun puhutaan tästä siviilivastuusta. Se kritiikki, jonka olemme kohdistaneet valvontaviranomaiseen ja joka on myös valvontaviranomaisen itsensä vahvistama, kuten myöskin alankomaiden valtiovarainomaisen viran, valtiovarainministeriön vahvistamaan ja nyt valtiovarainministeriöltä onkin tullut erilaisia säännöksiä, jotka koskevat valvontaviranomaisia ja nyt tästä on tehty laajempi kertomus sen suhteen, millä tavalla valvontaa voidaan vahvistaa, parantaa ja näin. Tässä on kysymys tällainen toimintakulttuurin muutos Alankomainen keskuspankissa, jotta voidaan sopeuttaa toiminta paremmin tämän hetken vaatimuksiin. Avoimet keskustelut parlamentistamme lähetetään alankomainen televisiossa suorana lähetyksenä. Ja myös radiosta niitä ihmiset seuraavat Ja lisäksi asiat tulevat esille myöskin uutislähetyksissä, jossa näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Eli televisio oli paikalla jokainen päivä, kun näitä kuulemisia järjestettiin. Kysymykset kysytte pankilta perittävistä maksuista ja saimme huomata, että alkuvuoden valtiovarainministeri oli jo esittänyt myönteisen kantansa pankeilta perittäviin maksuihin, mikä kuin pankkiveroon. Ja tässä esitettiin kysymys siitä, että pitäisikö luoda tällainen hätärahasto vai pitäisikö se hoitaa erillisen verotuksen kautta. Alankomaissa vielä tästä ei ole tehty mitään päätöstä. Meidän valiokuntamme ehdotti, että jos tällainen pankkimaksu tai pankkivero otetaan käyttöön, niin sen täytyy täyttää tiedot, tietyt ehdot, jotka sitovat sitä. Eli esimerkiksi tämä, että luodaan tällainen tasaveroinen lähtökohta kaikille. Ja sitten tarkastellaan sitä, mitkä ovat näiden eri menettelyiden seuraukset. Näitä vielä siis tarkastellaan. Ja Alankomaissa joka tapauksessa, emme missä tapauksessa vielä ole niin pitkällä. Me olemme vain rajanneet tutkimuksemme koskemaan niitä ehtoja, joita täytyisi olla käytössä, jos tällainen pankkimaksu otetaan käyttöön. Oikeusasiamies. Kyseessä on rahoituspalveluiden oikeusasiamies virallisesti. Kyseessä on yksi yksittäinen henkilö. Hänellä on käytössä tietysti sitten koneisto, mutta selkeästi, jos osaat huomata, että tässä on liian vähän henkilökuntaa, tällä henkilöllä on kuitenkin ollut erittäin tärkeä rooli, varsinkin Dexia-kysymyksessä. Ja hän täyttää erittäin tärkeän tehtävän, kun hän pyrkii luomaan säännöksiä Äh, jotka koskevat niitä henkilöitä, jotka ovat joutuneet hankalaan asemaan näiden rahoitussäännösten vuoksi. Kyseessä on siis kansallinen henkilö, mutta kyseessä on myös yksityishenkilö. Ja hänellä on edessään aivan samat ongelmat kuin meidän äh, valiokunnallamme, jotka koskevat salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus on olemassa myös suhteessa tähän äh, oikeusasiamiehen, ja me vetoamme sitä, että oikeusasiamiehestä tulee julkinen henkilö, eli että hän näin kuulisi tämän saman velvollisuuden piiriin. Ja että hän voisi paremmin saada tietoa, ja vaihtaa tietoja tästä asiasta. Hän on samat ongelmat nimittäin edessään, eli että hän ei voi saada kaikkea sitä tietoa, jonka hän haluaisi saada. Puhuitte sitten maailmanlaajuisesta sääntelystä. On tietysti itsestään selvää, että koska koko tämä kriisi on ollut maailmanlaajuinen, niin kaikkein paras tapa olisi tietysti yrittää säädelläkin koko asiaa maailmanlaajuisesti. Mutta olemme saaneet todeta, että G20-tasolla G20-valtiot ja myös Baselin komitea ovat jo hyvin pitkään pyrkineet sääntelemään tiettyjä asioita. Ja olen saanut huomata, että kyseessä on erittäin jäykkä päätöksentekomuoto ja erittäin hidas päätöksentekomuoto. Tämä merkitsee sitä, että silloin kun asiat kestävät liian kauan, niin alankomainen täytyy kyetä itse tekemään päätöksiä – sisäisistä asioista, eli kansallisesti. Olemme aivan konkreettisesti omassa kertomuksessamme esimerkiksi ottaneet esille tämän pääomavaatimuksen, Eli että pääomavaatimukset pankeille olivat aivan liian matalat, tehtiin liian, otettiin liian suuria riskejä. Ja olemme esittäneet, että niitä vaatimuksia nostettaisiin jyrkästi ja että Baselin komitea, joka myöskin tätä asiaa harkitsee sitten Basel 3 sopimuksessaan. Ja että pyrimme myös sitä kautta, pyritään pääsemään ainakin 9 prosenttiin. Ja sitten nämä lisäpuskurit, että niistä täytyy puhua. Asia menee hitaasti eteenpäin, mutta olemme myös sitä, että Alankomailla täytyy kansallisesti katsoen olla riittävästi liikkumavaraa erilaisten päätösten tekemiseen. Siinä ilmeisesti olivat kysymyksenne. Sitten äh, edustaja Schmidt Ruotsista. On mielenkiintoista kuulla, mitä totesitte kansallisesti, kansallisesta, eurooppalaisesta tai kansainvälisestä kriisistä. Sillä me tietysti tarkastelimme Ruotsin kriisiä 90-luvulla silloin, kun Ruotsi itse itsenäisesti ratkaisi oman kriisinsä ö, ottamalla käyttöön tiettyjä menettelyitä. Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että olisimme nyt sitä mieltä, että aina täytyy etsiä kansallisia ratkaisuja. Sillä selvästi voidaan huomata, että 90-luvun kriisi Ruotsissa oli aivan toinen kattavuudeltaan, eikä ollut globalisaation yhteydessä kuin tällä, samalla tavalla kuin tällä hetkellä. Ja ne tuotteet, lainat tai arvopaperistetut tuotteet, ihan sama miten niitä nyt nimitetään, ne ovat nyt maailmanlaajuisia. Eli suhteessa 90 lukiin, lukuun, tuo kehitys on ollut aivan toisenlaista. Ja sillä on ollut toisenlaiset vaikutukset. Riskien jakautuminen esimerkiksi. Näin ollen toteamme, että luonnollisestikin kun Alankomailla on edessään ongelma, täytyy sen kyetä siihen vastaamaan myös kansallisesti. Mutta koska juuri nähdään, että erittäin suuri osa tätä ongelmaa on kansainvälisellä puolella, koko pankkimaailmahan on sidoksissa toisiinsa maailmankaupan kautta, niin silloin täytyy pyrkiä löytämään myös kansainvälisiä ratkaisuja. Ja tähän juuri vastasin osittain myös, kun vastasin äh, kollega Mannille. No sitten teillä oli kysymys iSaveista. No se on kyllä vaikea ongelma. Alankomaiden valtio on puuttunut asiaan ö, säästäjien eduksi. Tämä säästösuojajärjestelmä ö, nosti rajan 100 000 euroon – ja tämän seurauksena se, että rajan nostettiin näin paljon, on johtanut siihen, että 1,3 miljardia Alankomaat nyt vaatii Islannilta takaisin. On nimenomaan tutkimuksen kohteena tässä toisessa osiossa. Eli en nyt voi oikein ottaa asian kantaa, koska tutkimusta ei ole vielä tehty. Lisäksi kyseessä on hyvin arkaluontoinen ongelma. Neuvottelut jatkuvasti ovat käynnissä Alankomaiden ja Islannin välillä. Ja se kysymys, jonka te loppujen lopuksi esitteet, on se, että Alankomaiden viranomaiset ovat nyt antaneet takuut kansalaisilleen, säästäjilleen ja nyt vaatii näitä samoja rahoja Islannin valtiota. Tämä on se kysymys, jota me nyt tutkimme ja miten se vaikuttaa tilanteeseen mutta minä, minun kannattaa nyt vain rajoittaa vastaukseni tähän asti, enkä nyt mene ennakoimaan mitään tulevia kehityskulkuja. Sama koskee tätä teidän lopullista mm, kysymystä, joka koski Islannin mahdollista jäsenyyttä EU-ssa tähän ongelmaan. Tämä on ehdottomasti täysin poliittinen kysymys ja se ei missään tapauksessa kuulu meidän valiokuntamme tutkimuksen puitteisiin keskustelut käydään sen takia, että alankomainen järjestelmä on se, että me keskustelemme ensin asiasta rahoitusvaliokunnassa, joka keskustelee asiasta valtiovarainministeriön kanssa tästä kysymyksestä ja asiasta tiedetään enemmän sitten, kun meillä on tämä kertomus käsissämme noin vuoden kuluttua. Nyt hyvä puheenjohtaja, luulen, että tässä olivat kaikki kysymykset. Thank you very much, Mr. David. Kiitoksia David per, perinpohjaisista vastauksista. Nyt jos otetaan vähemmän kysyjiä enemmän kierroksia. Seuraavaksi Rova Wortman Kool. Kiitoksia. Sanoisin miltei kollega kansallisesta parlamentista. Haluaisin todeta, että me arvostamme kovasti sitä, että tulitte tänne paikan päälle päivänä, kun teidän olisi pitänyt olla nimenomaan Alankomaiden parlamentissa, koska siellä uusi hallitus astuu virkaansa. Se, että tulitte tänne joka tapauksessa minusta osoittaa sen, miten tärkeänä pidätte tätä vuoropuhelua myös meidän parlamenttimme kanssa. Ennen kuin esitän kysymyksenä, haluaisin esittää muutamia yleisluontoisia kommentteja. Ensinnäkin, ja tämän sanon kollega Beresille, kun puhutaan tämän valiokuntanne toiminnan laajuudesta, Alankomaathan on yksi maa, jossa eniten per capita verovaroja on käytetty pankkien pelastamiseen. Se osoittaa myös, miten syvällä on oltu tässä rahoituskriisissä ja miten tärkeä tämä tutkimus on ollut. Ja siitä suhteessa on täysin käsitettävä se, että alankomainen parlamentti pyrkii myös eri tavoin kiinnittämään huomiota tähän kriisin laajempaan ulottuvuuteen. Ja kollega Ole Schmidtin kysymykset äh, teille. Tehän olette täällä parlamentin edustajana ja saatte tässä kysymyksiä ikään kuin olisitte koko hallituksen edustaja ja koko parlamentin edustaja. Mm. Ja myöskin opposition edustaja, joten haluan hieman suhteellistaa tätä ja tukea teitä. Joskus äh, joutuu vain näin hankaliin tilanteisiin. No se, mitä halusin todeta on, että minusta vaikuttaa siltä, ei pelkästään nyt, olen luonnollisesti seurannut tätä toimintaa, ne teidän tutkimuksenne kohdistuu nimenomaan Alankomaiden tilanteeseen ja suositukset kohdistuvat nimenomaan Alankomaiden eh, lainsäädäntöön ja hallitukselle – Ja tietysti sitten tässä on hyvin vähän tällaista eurooppalaista tai maailmanlaajuista näkökulmaa otettu mukaan. Toteatte, että meillähän on tarvetta myös eurooppalaisen lainsäädännölle. Ja todettiin, että myös kansainvälisellä tasolla täytyy säädellä näitä kysymyksiä. Mutta ettekö ole aliarvioinut sitä merkitystä, niitä konkreettisia askelia, joita täytyy ottaa, kun asiasta säädellään eurooppalaisella tasolla. Ja tässä yhteydessä täytyy kyllä todeta, että oletteko sitä mieltä, että osiossa kaksi, se mitä tulee tutkia, kohdistuu Alankomaiden tilanteeseen, eikö sen pitäisi laajentua ja ottaa huomioon myös eurooppalainen ulottuvuus paremmin? Esitän muutaman konkreettisen esimerkin osoittaakseni, että tämä parlamentti on myös teidän liittolaisenne hyvin nopeasti kriisin jälkeen nähtiin, että jäsenvaltiot unohtavat kriisin ja nämä suositukset sitten eivät ole riittävän kunnianhimoisia eurooppalaisella tasolla. Ensimmäinen esimerkki, pankkivalvonta. Totesitte, että meillä täytyy olla tiukkaa valvontaa, pidätte La, Rosierin ehdotuksista, mutta tätähän vesitti kovasti sitten taas alankomaiden toiminta, vaikka tämä parlamentti on pyrkinyt juuri tiukkaan lainsäädäntöön. Sama koskee näitä bonuksia. Puhutte pankkiohjeista, mutta samalla tiedätte, että monet äh, toimijat toimivat eurooppalaisella pohjalla ja että siihen tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Vielä muutama lisäksi. Kriisin äh, ratkaisumekanismit jotka koskevat myös pankeilta perittäviä maksuja. Tämä, tämä parlamentti haluaa nimenomaan saada aikaiseksi eurooppalaisen ratkaisun tässä. ISAFE ja takupolitiikka. Jokaisella maalla tietysti on oma järjestelmämme, mutta me haluaisimme mielellään saada aikaiseksi eurooppalaisen järjestelmän, joka ratkaisisi nämä ongelmat. Ja näin johtaisi siihen, että meillä olisi parempi makrotaloudellinen valvonta ja lainsäädäntö itse sanoin, että tässä suhteessa on jännitteitä odotettavissa. Ja sitten kaksi kysymystä vielä teille. Onko teillä ollut yhteyksiä samankaltaisiin valiokuntiin muissa parlamenteissa, että olisitte yhdessä keskustelleet siitä, miten merkittävä on tällainen kunnianhimoinen eurooppalainen lähestymistapa. Ja toiseksi, miten paljon teidän tehtävänne liittyy se, että esitätte suosituksia Alankomaille, vaan että ottaisitte myös esille näitä muutoksia EU-ssa. E-, e Onko tässä mahdollisuus lisätä tietoisuutta näistä asioista myös muualla? Thank you, Madam Fortman Cole. Kiitoksia, Fortman Cole. Sitten herra Mitchell. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Toivon mukaan saamme tämän muistion sähköisesti käyttöön. Tämä on hyvin hyödyllistä. Kiitokset herra De Mittelle hyvin mielenkiintoisesta selvityksestä. Yritän kysyä kysymyksen lyhyesti. Te viittasitte näihin luottolaitoksiin ja pyynnöstäni me olemme myöskin saaneet tuohon Ähm, talous- ja rahavaliokuntaan nämä laitokset kuultaviksi heidän toiminnastaan. Onko teistä huvittavaa, että nämä samat luottolaitokset nyt äh, luokittavat äh, hallituksia ja sellaisia tahoja, jotka äh, antavat bondeja Oletteko te miettineet että tätä, kun ajatellaan, että niillä on tietty oma lehmä ojassa? voidaanko ajatella, että nämä samat ihmiset saavat nyt lähteä hallinnoimaan ja sääntelemään sitä, mitä tehdään? Toisekseen, otitteko huomaan, huomioon nämä alhaisen koron lainat ja myöskin inflaation merkityksen omaisuuteen? Olen jo aiemmin kysynyt pää, äh, keskuspankin pääjohtajalta inflaation vaikutuksesta. Ja minun näkemykseni, jos emme ole tätä omaisia inflaatio-ongelmaa, niin sitten meillä olisi todella äh, aivan erilaiset ongelmat, ainakin minun maassani. Mä tulen Irlannista, näin varmasti mistä on kysymys. Ja kolmas kysymys, jonka haluaisin esittää, on se, että uskon, että olemme joutuneet tähän, koska rahoitus- ja pankkijärjestelmä oli äh, aika äh, automaattista. Oli äh, tietokoneohjelmia, jotka mm, päättivät sitä, mitä ostetaan ja myydään, ja jopa pankeissa tietokoneet päättivät, että lähetetään kirjeet asiakkaille näin ja näin. Ja hyvin monissa tapauksissa instituutiot ostivat tuotteita, joita ne eivät edes ymmärtäneet, ja ähm, ja sitten ne joutuivat sitten tässä kiipeliin. Haluaisin kysyä teiltä asiasta, mutta en tiedä, onko, päteekö se teidän maahan, minun maahan se pätee, kun nyt ajatellaan ei tätä suurta makro tilannetta, mutta jos ajatellaan tätä kriisiä ja sitä, että pk-yritysten voimin saadaan uusia työpaikkoja ja ne auttavat meitä tulosta tästä kriisistä, kun ajatellaan pk-yrityksiä. Siis aiemminhan meillä oli pankinjohtajia, jotka tunsivat perinpohjin asiakkaansa, miten nämä asiakkaat toimivat ja niin poispäin. En tiedä, miten asiat muissa maissa ovat, mutta kuitenkin minun pyynnöstäni parlamentissa olemme halunneet, että nyt palattaisiin perinteisiin pankinjohtajiin, jotka lopettaisivat tällaisen kasinopelaamisen ja ottaisivat huomioon myöskin nämä riskit, koska tietysti pankkitoimessa kysymys on riskien laskemisesta. Jos ei ole kunnollista toimintaa, niin sitten ei voi myöskään saada voittoa, niin että tarvitaan tällaista, mutta ei mitään pelaamista, ei mitään automaattisia tietokoneohjattuja ohjelmia, vaan ihmiset tekevät omat arvionsa tuntemuksensa perusteella ja puhun tässä nyt perinteisistä pankinjohtajista. Oletteko miettineet tämän tyyppisiä asioita teidän omassa valiokunnassanne? Kiitokset. One more question from Yksi kysymys vielä Rova Fortilta. Jatkan siitä, mitä Kemitsyl juuri sanoi. Selvästikin, jos julkinen sektori ei pyytäisi yksityissektorilta rahaa lainaksi, niin ei sitten tarvitsisi luottoriski riski luottolaitoksia alun perinkään. Mutta kiitoksia kommentista, joita esititte huolenne tilanteesta. Tunnen myötätuntoa sitä kohtaan. Erityisesti kommentti siitä, että kansallisesti oli päätöksentekijöillä oli oikeudelliset valtuudet, jotta olisi voitu tehdä asiat eri tavalla, mutta he päättivät syystä tai toisesta, että eivät käyttäneet näitä toimivaltuuksia. Ja samanlaisia asioita oli yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hyödyllinen kommentti. Kaksi asiaa haluaisin kysyä. Puhuitte vastuullisemmista osakkeenomettajista. Olemme sitä käsitelleet myös UKssa ja puhuitte vastuullisemmasta kirjanpidosta. Voittaisitko puhua vähän enemmän siitä, miten näette osakkeenomistajien roolin ja miten saatte heidät vastuullisemmiksi? Ja sitten kirjanpitoasioista mainitsitte, että kirjanpitäjien pitäisi eritellä paremmin eri riskit tilinpäätöksissä. Oletteko me nyt pidemmälle? Oletteko ajatelleet kirjanpitoa, pitäisikö kirjanpitäjien olla pankkien johtokunnissa, pitäisikö heidän vaatia olemaan paikallisen kokouksissa, voitaisiko mennä jopa niin pitkänlainen kirjanpitäjien vastuu, jos asiat menevät pieleen. The floor is yours. Teillä puheenvuoro. Mutta äsken esittämäni asiaan En usko, että voidaan ajatella, että vain yksityistä sektoria pitää säännellä, vaan meidän täytyy lähteä sääntelemään, koska muutoinhan annamme edelleen niille henkilöille, jotka aiemmin käyttivät väärin sääntelyvaltaansa takaisin tämän sääntelyvallan tämän ei täydy jatkoa samalla tavalla kuin aiemmin. Aiemmin oli selkeitä konflikti, äh, intressiristiriitoja ja nyt mielestäni nämä ihmiset on asetettava vastuuseen, vastuuseen siitä, mitä he menneisyydessä tekivät. Eh, eh, eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Wortman otti mielenkiintoisen asian esille. Niin, mitä te oikeastaan täällä teette, että teidän pitäisi olla Alankomaissa. Mutta ymmärsin kyllä, mitä halusitte sanoa. Meidän täytyy todellakin ottaa enemmän yhteyksiä Brysseliin ja joudun kohta menemään nopeasti takaisin Alankomaihin, koska siellä on tärkeä keskustelu käynnissä. Itse asiassa tämä teidän puheenvuoronne, jos nyt voin sen tässä, jos voin yhteenvedonomaisesti tässä esittää, kertoo siitä, että me kiinnitämme liian vähän huomiota eurooppalaiseen näkökulmaan. Haluan vielä selventääkseni todeta, että tämä kansainvälinen, kansallinen puoli on ollut meille tärkeä. Ja Olemme myös tarkastelleet siis Baselia, eh, G20 ja Euroopan unionin toimia, että, koska se on tärkeä osa valvonta meidän kokemustemme pohjalta johtaa siihen, että olemme sitä mieltä, että eurooppalaisen säännöksiä täytyy olla yhä enemmän ja vielä askel eteenpäin tästä – meidän täytyy olla tällainen kolmiosainen järjestelmä, aivan kuten La Rosière ehdottaa. Haluaisin mennä vielä yhtä tasoa kauemmaksi niin, että täytäntöpanovaltuudet olisivat olemassa myös korkeamman tasolla. Euroopassa on maailman säännöksiä, saada, saada säännöksiä myös, jotka koskevat tätä talletussuojaa järjestelmät yhä edelleen ovat kovin erilaisia. Ja kokemustemme perusteella, joita olemme saaneet Aisseivista, olemme saaneet huomata, että olisi parempi, että meillä olisi yksi yksittäinen eurooppalainen järjestelmä, jossa pankilta perittävät maksut liittyisivät nimenomaan riskin määrään. Olemme saaneet myös havaita, kun puhutaan pankkimaksuista, että tässä Euroopan unionilla on oma roolinsa, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Ja meidän valtiovarainministerimme on esittänyt jo näkemyksensä tästä asiasta. Sikäli kun nyt näemme tilanteen, niin Alankomaissa tällainen maksu otetaan käyttöön. Me ymmärrämme, miten tärkeä on Euroopan unionin toiminta, mutta olemme todenneet, että tilanne on niin kiireellinen, ja siitä syystähän tämä meidän kertomuksemmekin alkuunsa sai, ja taipumus palata nyt siihen tilanteeseen, mikä oli voimassa aiemmin, on niin suuri, että jos me emme nyt kansallisena parlamenttina toimi, jos emme nyt vaadi, että asia hoidetaan, niin silloin kaikki nämä suositukset ja muut katoavat. Meidän täytyy asettaa tiettyjä ehtoja, jotta voidaan päästä parempaan sääntelyyn tässä järjestelmässä. Eli meidän täytyy tarkastaa sitä, mitä kansainvälisesti tapahtuu, mitä tapahtuu Euroopan unionissa. Ja jos, jos se osoitettu tarpeelliseksi, tämä myös Alankomainen keskuspankin johtaja otti esille, silloin on olemassa todella mahdollisuus siihen, että voidaan jättää avoimeksi mahdollisuus siihen, että nämä muut tasot ottavat myöskin hoitaaksensa niitä asioita ja menettelyt, joita meillä tällä hetkellä kansallisesti on käytössä. Eli pyrimme luomaan tasapainon myös tällä puolella. No puhuinkin jo tästä tavanomaisen tilanteeseen palaamisesta. Hyvä puheenjohtaja, jos saisin vielä esittää yhden kommentin tähän asiaan, niin esitän sen hollanniksi. Ymmärrän kyllä, mitä pyritte sanoa, mutta se, mitä minä yritin sanoa, on se, että Euroopan komissio, kun puhutaan Rosier-raportissa, myös muissa aiheissa, e- jos se esittää kunnianhimoisia tavoitteita, jotka vastaavat sitä, mihin tekin haluatte päästä, ja ne ovat Euroopan unionissa olevia menettelyitä, jos äh, suuntaus on kansallisessa parlamentissa kuitenkin se, että näitä ei seurata, kysymykseni on se, että onko teillä yhteyksiä muihin kansallisiin parlamentteihin, sillä kansallisena parlamenttina voitte olla edesauttamassa sitä, että eurooppalaiset ehdotukset ovat huomattavasti kunnianhimoisempia. Ja se on tietysti tärkeää myös alankomaille vai? Se ainoa parlamentti, johon meillä on ollut yhteyksiä viime vuoden aikana, on Belgian parlamentti. Ja sielläkin käsittääkseni, käsitykseni mukaan on kaksi valiokuntaa, jotka työskentelevät tämän parissa. Neuvottelimme sen kanssa ja tarkastelimme sitä, millä tavalla näitä ongelmia on Belgiassa hoidettu. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, että ja tämähän on myös Euroopan, anteeksi, Alankomainen keskuspankin pääjohtajan esittämä toive, että voidaan tarkastella näitä kriisimenettelyitä ja että olisi parempi, jos meillä olisi kansainvälinen lähestymistapa tähän asiaan. ja yhteydet muihin parlamentteihin, sikäli kun niistä on hyötyä, niitä pidämme yllä luonnollisestikin. Mutta meillä valiokuntana joka tapauksessa ei ole ollut mahdollisia, mahdollisuuksia säätää tämän tyyppisiä asioita tai pitää yhteyksiä muihin parlamentteihin, niin eli emme ole tässä suhteessa päässeet pitkälle. Katson nyt sitten vielä näitä muita kohtia, joita esititte. Hetkinen. Ja, nee, dat is het punt van Europa, dat klopt. Uh, ja, het, het depositograntstelsel... Niin, minähän mainitsinkin jo tämän äh, äh, talletussuojan. No sitten tässä oli kysymyksiä. Edustaja Mitchelliltä. Käsittelitte luottoluokituslaitoksia ja niiden asemaa. esititte mielenkiintoisen näkemyksen, joka koski automatisoituja järjestelmiä pankeissa. Olemme myös tarkastelleet tätä valiokuntana ja saaneet huomata, että se mitä tapahtuu esimerkiksi iSavein puitteissa, silloin kansallinen pankki, DSB-pankki Alankomaissa sai huomata, että nimenomaan tämä automatisoitu ja internetpankki puoli on johtanut hyvin nopean tilanteen muutokseen, toisin kuin Northern Rockissa, jossa on, pidetty, on täytynyt odottaa pitkän aikaa. Ja että tämä automatisointi on ollut tärkeässä asemassa. Se, mihin vetoitte, on, että pankkiiri ja pankkiiriin kohdistuva luottamus saisi uudelleen tarvitsemansa aseman. Alankomaissa Abian Amron pankinjohtajilta olemme saaneet nähdä selkeästi sen, millä tavalla kaikki nämä eri luotot ja niitä koskevat päätökset tehtiin. Ja nyt uusi pankkirisukupolvi ei enää hoida asioita samalla tavalla. Miten sitten tämä asia pitäisi hoitaa? No sitten minä en ole oikea henkilö vastaamaan, mutta tiedän kyllä sen, että tutkimuksesta käy ilmi, että uusi menetelmä, jossa toteutetaan oikein, että pankkien johtajat itse ja johtokunta ja valvontakomitea eivät enää tiennyt, mitä tuotteita itse asiassa oli olemassa ja millä tavalla ne liittyvät toisiinsa. Tämä on johtanut tilanteeseen, että on otettu valtavan suuria riskejä, ja juuri riskien estämiseksi olemme sitä mieltä, että joka tapauksessa täytyy ottaa käyttöön menettelyitä, jotka kohdistuvat riskien hallinnointiin. Riskejä täytyy hallinnoida paremmin ja siitä syystä olemme ehdottaneet, että riskien hallinta täytyy muodostaa osaksi niitä sääntöjä, jotka ovat pankkiohjeessa. Ne eivät vielä ole siellä, mutta näin täytyy tehdä tulevaisuudessa. Ja selvyyden vuoksi äh, pankkiohjeethan ovat tietysti yksi itsesääntelyn muoto, mutta valiokunta on sanonut huomata, että jos pankkiohjeita ei tiukenneta, jos palkkiojärjestelmää ei seurata yksityiskohtaisesti, jos riskienhallinta ei parane, jos valvontapuoli tai johtokunta ei toimi riittävän hyvin, niin silloin emme saa aikaiseksi lainsäädäntöä, joka on parempi kuin tämän hetken käytäntö. Lopuksi edustaja Ford Hetkinen, sanon vielä jotain tuosta siitä, mitä totesitte. Ja edustaja Ford otti esille osakenomistajien aseman. Osakeomistajien puolella suuntaus on se, että kiinnitään enemmän huomiota osakenomistajien arvoon, ei siis valtaan, vaan arvoon. Ja olemme saaneet huomata, että osakkeenomistajat ovat paljon kiinnostuneempia lyhyen aikavälin toiminnasta kuin pitkän aikavälin. Eli huomattavasti kiinnostuneempia siitä, mitä he saavat tuloina lyhyellä aikavälillä tai osinkoina lyhyenä aikavälillä, eivätkä ole niinkään kiinnostuneita itse yrityksestä pitkällä aikavälillä. olemme miettineet sitä, millä tavalla voitaisiin saada osakkeenomistajat kiinnostuneemmiksi itse yrityksestä. Näin voitaisiin tehdä, jos esimerkiksi osakkeenomistajat saataisiin tallettamaan rahansa pidemmäksi aikaa pankkiin tarjoamalla tiettyä suosituimuusasemaa tällaisena lojaalina osakkeenomistajana sitoumus tähän yritykseen, jonka osakeomistajia ollaan, sen pitäisi olla pidempiaikaista ja näin se tarjoaisi paremman aseman myös itse yritykselle. Kysymys vuosikertomuksista sitten. Vuosikertomuksethan ovat erittäin kattavia ja jos katsotaan sitä, mikä on ollut kirjanpitäjien rooli, ei pelkästään nyt tässä luottokriisissä, mutta maailmalla jos katsoen, jos tarkastellaan äh, kirjanpitäjiä ja näiden tilinpäätöksen hyväksyntää, niin joka tapauksessa olemme joutuneet todenneet, että aina kun se on mahdollista, olisi tärkeää, että kirjanpitäjät katsoisivat yrityksen tilannetta ja niitä riskejä, jotka uhkaavat yritystä ulkopuolelta. Alankomaissa on niin, että tämä suositus on välittömästi johtanut siihen, että kirjanpitäjien ammattijärjestö on ryhtynyt keskusteluihin rahoitusmarkkinoiden viranomaisten kanssa, siis yksi näistä valvontaviranomaisista, joka kos- käsittelee tätä, näitä käytännössääntöjä. Näitä neuvotteluita on käyty siis ammattijärjestön yhteydessä. Ja keskustelun käy myös valtiovaran valiokuntamme kanssa parlamentissa. Siellä on esitetty pyyntö siitä, että myös ammattijärjestö itse esittäisi nyt kriteereitä ja muotoilisi niitä, jotka johtaisivat siihen, että kertomusten muotoilu olisi parempaa. Vuosikertomus on se, johon kolmansien osapuolten täytyy voida luottaa. Näin kirjanpitäjän asema on tärkeässä osassa, koska hän on ikään kuin luottamushenkilönä tässä välissä. Meidän täytyy saada luottamus nimenomaan kirjanpitäjään tuotettua. Olemme myös saaneet havaita maailmanlaajuisesti ja varsinkin Yhdysvalloissa, että politiikka, varsinkin Greenspanin johdolla, on johtanut siihen, että korot ovat olleet erittäin matalalla. Se on äh, tilanne on se, että korko on pidetty mahdollisimman matalalla tasolla, jotta on voitu huolehtia siitä, että talous voi kasvaa. Vaikuttaa siltä, että Greenspankin tämä minulle tunnusti, että nyt jälkikäteen katsottuna, että se ei välttämättä ollut kaikkein paras ratkaisu, mutta matalat korot ovat johtaneet siihen, että Yhdysvalloissa tämä kiinteistökriisi, asuntokriisi syntyi, joka sitten taas aiheutti näitä hyvin suuria kansainvälisiä seurauksia. No nyt olen toivottavasti vastannut näihin kysymyksiin. Madam Ford, did you answer Madam Ford? Ja, die heb ik beantwoord, ja. Thank you very much and... Uh... Kiitos kovasti ja kiitoksia kärsivällisyydestä, herra Stolian. Teillä on nyt puheenvuoro. Minulla olisi vain yksi kysymys. Jos tässä tekemässänne analyysissä Hollannin parlamentissa Oletteko siis ottaneet huomioon siinä myöskin hollantilaisten pankkien käyttäytymisen kehittyvissä maissa? Ja oletteko ottaneet huomioon minun maani tapauksen Romanian? Siellä rahoituskriisi ei päätty ei, ei niinkään johtunut investoinneista myrkkytuotteisiin, vaan, tai roskalainoihin, vaan on ollut valtava ähm, kulutusluottovyöry, ei pelkästään vain hollantilaisissa, vaan myöskin itävaltalaisissa muissa äh, pankeissa. Ja tämä kulutusluottovyöry on johtanut äh, siihen, että lainat vähenivät ja siitä koituu monia ongelmia. Oletteko siis ottaneet huomioon tämmöisen käyttäytymisen ja mikä on ollut tällaisen käyttäytymisen vaikutus Hollannissa todettuihin ongelmiin? Thank you, Mr. Solojan. Kiitoksia, herra Solojan. Muita kysymyksiä ei ole, joten itse kysyn hyvin lyhyen teknisen kysymyksen to- valiokuntani toimivaltuuteen. Kun me perustimme omaa erityiskriisivaliokuntaan me keskityimme siinä, että analysoimme syitä ja seurauksia kriisistä, koimme niitä yhteen. Mutta nämä suositukset, joita tekisimme, että niillä ei olisi kuitenkaan lainsäädäntövoimaa, ne olisivat vain suosituksia komissiolle ja jäsenvaltioille. Tässä mielessä, mikä on teidän toimivaltuutenne? Onko se kuten meillä vai onko sillä vaikutusta lainsäädännöllisesti sitten kun suosit, tietyt toimet on hyväksytty. Eh, mevrouw de voorzitter, ehm, de rol van de Nederlandse... Puheenjohtaja, Alkomainen keskuspankin rooli ja tässä mainitsitte Roma, Romanian niin kyllä minä tunnistan tämän kuvan, jota te tässä maalailette. Ja alkuvuoden pankit ovat myöntäneet paljon luottoja myös muihin maihin. Ja tunnistan sen, että tämä tilanne päättyi tiettynä hetkenä. Ja tämä on itse asiassa asia, joka on tapahtunut myös maailmanlaajuisesti erittäin konkreettisesti varsinkin Yhdysvalloissa se, että luotonanto pysäytettiin, likviditeetti pysähtyi. Se on erittäin tärkeä osa ollut kriisin syntymistä siellä, mutta koska se on ollut myös maailmanlaajuista, niin se on vaikuttanut myös Alankomaihin. Ja Alankomaat ja Alankomaiset pankit ovat ehdottomasti myös joutuneet tässä kantamaan oman osansa vastuusta. En ole siinä asemassa, että voisin tähän täysin vastata, koska emme ole asiaa tutkineet. Emmekä ole tutkineet, mikä on ollut Anakumainen pankkien rooli suhteessa näihin uusiin kasvavien talouden maihin. Se ei ollut meidän tehtävämme, mutta tietysti Anakumassa itsessään, Anakumainen parlamentissa, olemme keskustelleet en pelkästään valiokuntana, mutta vaan myös parlamentin jäsenten kanssa, Alankomaiden hallituksen kanssa siitä, että millä tavalla Alankomaissa luotonanto tyrehtyi suhteessa PK-yrityksiin ja mitä seurauksia sillä on ollut. Myös Alankomaissa ihmiset ovat joutuneet vaikeuksiin, eli tunnistan hyvin tämän ö, problematiikan, mutta Meillä ei ole ollut mitään tehtävää tutkia juuri tätä nimenomaista kysymystä. Emmekä ole esittäneet siihen mitään suositusta. Se ei ole ollut meidän tutkimuksemme kohde valitettavasti. Mutta kyseessä on kyllä aivan yleinen luotonanto-ongelma. Ja itse Alankomaiden sisällä sillä on ollut omia seurauksia. Hyvä puheenjohtaja, teidän kysymyksenne teidän valiokuntanne suosituksista ja että voidaanko niitä, seurata, voidaanko niitä verrata meidän tilanteeseemme, onko näissä jotain eroja. Meidän suosituksissamme on itse asiassa erilaisia osioita. Osa suosituksista voidaan nyt täytäntöönpanna, jos siihen on poliittista tahtoa. Ja tärkeä osa joka tapauksessa on se, että Alankomaiden parlamentti on hyväksynyt kaikki nämä meidän suosituksemme, mutta tämän lisäksi on myös suosituksia, joiden tulisi johtaa siihen, että säädetään uusia lakeja. Meidän suosituksen voimat siis johtaa siihen, että lainsäädäntö, joka koskee esimerkiksi rahoitusvalvontaa, pankkilainsäädäntö, vaatii lisäosioita, kun esimerkiksi tarkastellaan niitä välineitä, joita valvoilla on käytössään. Kun puhuttiin Amropankin kansallistamisesta, joka tapahtui sitten lokakuussa 2008, niin sinänsä Alankomainen lainsäädännössä ei ole mitään lakia, joka säätelee kansallistamista. Ja silloin valvojan täytyy kyetä toimimaan todella nopeasti tietyissä tilanteissa. Eli kun kaikki ne välineet, joita nyt ehdotetaan valvojalle käyttöön otettavaksi, se johtaa siihen, että alankomainen lainsäädäntö myös tässä suhteessa mukautetaan tilanteeseen. Ja näin meidän suosituksissamme on vielä erilaisia menettelyt, jotka johtavat uuden lainsäädännön käyttöönottamiseen. Tässä on se nimenomaan ongelma olemassa, että kuten tiedätte, lainsäädäntö, lainsäädäntö vie aina aikaa. Ja kun osoitetaan, että esimerkiksi lyhyeksi myynti ja sen kieltäminen tulee osaksi lainsäädäntöä, jos siihen on poliittista tahtoa, niin silloin se myös onnistuu. Silloin sitten kyetään säätämään ja parlamenttina olemme myös velvoittaneet itsemme tekemään työtä tässä asiassa niin, että parlamentti voi itse valvoa, miten pitkälle asiassa on päästy. Tekeekö hallitus riittävästi työtä, tekeekö se sen, mitä siltä vaaditaan. Ja tässä suhteessa se, minkä työn aloitimme tutkimusvaliokuntana, ja tämä kiireellisyysnäkökohta, että se otetaan huomioon ja siinä pitäydytään, on itse asiassa kaikkein tärkein osio. Haluamme estää, että enää kriisi sellaisenaan tule toistumaan. Thank you very much, Mr. David. Kiitoksia kovasti, herra David Beres, Haluatteko esittää joitakin yhteenveto huomioita? Kiitos, että annoitte vielä minulle puheenvuoron. Mielestäni tämä keskustelu enteilee hyvää, kun ajatellaan sitä, että nyt aloitamme toisen osuuden tässä mandaatissamme. Tiedän älyllisellä tasolla, että monet niistä asioista, joita olette tehneet teidän valiokunnassanne, eivät ehkä yhtä tehokkaasti, niin ne ovat tulleet tehdyksi myöskin monissa muissa jäsenvaltioissa ja toivon, että tekin myöskin tarkastelette tarkasti sitä, mitä suurella enemmistöllä äh, täysistunnossa hyväksyimme. Ja se, mitä äh, Rova Hortman Kohl, joka nyt valitettavasti jo lähti, äh, mutta toivon mukaan voitte keskustella hänen kanssaan toiste. Se, mitä hän sanoi eurooppalaisesta ulottuvuudesta, on hyvin tärkeää. Pani merkille tuossa esityksessänne, kun puhuit kahden miljoonan euron, kahden sadan, miljoon, sadan tuhannen euron talletussuojasta Euroopassa. No meillähän on hyvin paljon ongelmia kansainvälisellä tasolla. Ja jos sitten on tällaista yhteneväisyyttä, yhtenäistä dynamiikkaa, niin uskon, että voimme vastata niin ongelmiin yhdessä ja toivon mukaan voimme vaikkapa lounastaa yhdessä niin, että voimme keskustella näistä rahapoliittisista kysymyksistä, jotka eivät nyt ihan tarkkaan ottaen kuulu rahoitusmarkkinaongelmien piiriin, mutta kuitenkin vaikuttavat paljon siihen, kuinka rahoitusmarkkinoilla eri toimijat käyttävät ja oli tässä olen samaa mieltä tässä erään kollegan esittämästä kysymystä, kysymyksestä, joka viittasi amerikkalaisiin strategioihin ja siellä tapahtuneeseen käyttäytymiseen ja sen vaikutukseen tähän kriisiin. Mutta joka tapauksessa tämä valiokunnan nimissä haluan myöskin kiittää teitä lämpimästi ja huomaatte, että tämän valiokunnan jäsenten monet jäsenet, heidän näkemyksensä heijastelevat todella niitä näkemyksiä, joita teillä on omassa valiokunnassanne. Kiitoksia. Rova Beres, ja haluaisin kiittää vielä teitä, herra David, kaikkien kollegoiden puolesta tästä erinomaisesta esitelmästä ja mielenkiintoisista ajatuksista. Mielestäni tämä on erinomainen lähtökohta. Meidän keskustelemme kansallisten parlamenttien kanssa marraskuussa. Toivotan teille kaikkea parasta mahdollista menestystä toimissanne Hollannin parlamentissa. Ja koska muuta esitystä ei ole, haluaisin vain ilmoittaa, että seuraava kokouksemme on 11. marraskuuta kello 15 lähtien. Kiitos.